Herr Präsident! Puhemies. Darf Sie bitten Platz zu nehmen? Arvoisat naiset ja herrat, voisitteko istuutua? Ich erkläre die am Julistan 27. marraskuuta keskeytetyn istuntokauden uudelleen avatuksi. Hyvät naiset ja herrat, arvoisat kollegat, median vapaus ja monimuotoisuus kuuluvat unionin perusperiaatteisiin ja Turkin kanssa neuvotellaan Turkin jäsenyydestä